ja pöytäkirjassa allekirjoittaneineen. Seuraava kirjallinen julkilausuma Fiona Hallin, Ines Ajala Senderin, Isabel Durandin, Dieter Lebrecht Kohin ja Sabin Wilsin tekstiin raskaiden ajoneuvo, raskaista ajoneuvoista johtuvista onnettomuuksista on saanut myös suurimman osan allekirjoituksia taakseen ja artiklan 123 mukaisesti se myös julkaistaan täysistunnon hyväksyttyjen tekstien joukossa ja kirjataan pöytäkirjaan. Natras on pyytänyt puheenvuoroa. Olkaa hyvä. Thank you, Mr. President. Kiitoksia puhemies nyt tämä on se, mistä juuri puhuimme, haluaisin sanoa, että turvallisuutta tässä rakennuksessa on parannettu ja haluan kiittää niitä miehiä ja naisia, jotka suojelevat meitä. Haluaisin teiltä vakuutuksen, että tutkitaan Brysselin turvallisuussääntöjen rikkomista, joihin liittyvät myös aseita, että niitä tarkastellaan ne ovat asettaneet meidät ja henkilökuntamme suureen vaaraan ja mm, myös hallinnon on oltava, otettava vastuunsa eikä sotilaita saa uhrata kenraalien nimissä. Kiitoksia tästä. Tämä tutkinta on käynnissä kaikin ponnisteluin turvallisuutemme takaamiseksi tässä parlamentissa. Sitten Tarabella, olkaa hyvä. Hyvä puhemies, hyvät kollegat. Minä haluaisin tietysti kiittää siitä, että olette tämän julkilausuman allekirjoittaneet ja kiitän myös Pastosta, Gonfania, Marie-Kristin Vergiatia, Guesta ja Renate Weberia Aldesta. Me olemme kaikki yhdessä saaneet suurimman osan allekirjoittajista tämän taakse. Kiitokset myös talouden edustajille, jotta parlamentti on voinut komissiolle viedä tätä selkeää viestiä eurooppalaisista säätiöistä ja järjestöistä. Kiitokset kaikille. Kiitokset. Nyt sitten siirrymme äänestämään. Ensiksi äänestämme kahdesta Unkarin tiedotusvälineitä koskevasta lainsäädännöstä. Monsieur le Président, avant le vote... EPPn puheenjohtaja, niin kiitokset. Minä ennen äänestystä Unkarin tiedotusvälineistä